tie sellaista Euroopan unionia kohtaan, joka ei ole pelkästään taloudellinen, vaan myös poliittinen ja siten tosiaan todellisesti eurooppalainen. Kiitos. E Kiitokset. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys on huomenna kello 12. Sitten siirrymme esityslistalla Okoniin äh, mietintöön nautaeläinten elektroninen tunnistaminen. Ja anna puheenvuoron saman tien esittelijälle neljäksi minuutiksi. Merci, Madame la Présidente. Kiitos rouva puhemies. Rakkaat kollegat, tämä teksti on hyvin tärkeä, koska siinä on kaksi tavoitetta. Kehittää asteittain sitä, kuinka elektronisesti nautaeläimet tunnistetaan ja tässä lisäksi tarkastelulauseke viiden vuoden päässä, jotta voitaisiin kenties siirtyä pakolliseen elektroniseen tunnistamiseen. Toinen tärkeä seikka tässä asetuksessa on se, että yksinkertaistetaan hallinnollisia menettelyjä, mitä tulee vapaaehtoisuuden lisäämiseen eh, näihin ehm, lihapakkausten eh, merkintöihin. Ehm, nyt keskustelemme tästä täällä sen takia, että voitaisiin epäjohdonmukaisuudet korjata. Eh, Envi-valiokunnassa niitä kenties oli. Kysymys on siis ympäristö- ja, kuluttajan, ympäristö- ja elintarviketurvallisuusvaliokunnasta. Ja, äh, kun olemme nyt kuulleet joitakin asiantuntijoita täällä parlamentissa, niin ehdotankin, että tänään hyväksyisimme kolme tarkistusta, joiden tavoitteena on korjata siis ne epäjohdonmukaisuudet, joita on ja joita tässä tekstissä kenties myöskin on epäselvyyksiä. Meillä on kuitenkin 45-47 tarkistukset, ovat siis teknisiä tarkistuksia, parannuksia. 46 tarkistuksessa taas ehdotetaan, että että äh, tämän äh, vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän käytäntöönpano äh, olisi vain ensimmäinen tammikuuta 2014 ja myöskin muistutan, että tämä vapaaehtoinen, tämä maininta vapaaehtoinen on todella objektiivinen ja myöskin toimivaltaisten viranomaisten tarkistettavissa ja että myöskin kuluttajat voivat tämän asian tarkistaa. Jotta kaikki pelot voitaisiin tässä hälventää, niin olen halunnut tähdentää sitä, että toimivaltaiset viranomaiset tarkastavat myöskin, kuinka todenmukaisia nämä vapaaehtoiset markkinat ovat ja kuinka artikla 20 tulee sovelletuksi. Tässä kyse on siis vapaaehtoisista maininnoista eikä pakollisista maininnoista, ja jotka liittyvät lihan alkuperään. Kysymys on siis kaupallisesta tiedosta, jota toimijat käyttävät ja jota siis pitäisi yksinkertaistaa sääntöjen osalta. Lyhyesti, mitä tulee nautaeläinten sähköiseen elektronisen tunnustamiseen, olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että olemme menossa kohti nautaeläinten elektronista tunnistamista. Emme puolla sitä ajatusta, että olisi pakko koko alan ryhtyä siihen pakollisesti saman tien. Minä olen lainsäätäjä ja olen sitä mieltä, että meillä on vastuu tänään siitä, että äänestämme sellaisista laista, jotka vaikuttavat myöskin talouteen. Liha-ala Euroopassa ja erityisesti naudanliha-ala Euroopassa kärsii tällä hetkellä. Se kärsii, emmekä me lainsäätäjinä voi pakottaa sitä kuluttamaan vielä enemmän rahaa, ei ole mitään kansanterveysnäkökulmia tässä, vaan ajatuksena on tuoda parempaa jäljitettävyyttä tämän järjestelmän kautta. Ja tällä tavalla ala voi siihen sopeutua pikkuhiljaa ja tällä tavalla myöskin voimme taata toimivan teknologian ja jos sitten tämä ala on siihen valmis, niin kenties myöskin sitten siinä vaiheessa taloudellinen sykli on parempi. Tämä nautta eläinten merkitseminen on siis tässä kysymys. Mistä on siis kyse? Kyse ei ole siitä, että asetetaan millään lailla kyseenalaiseksi vapaaehtoinen merkitseminen. Emme millään lailla sitä poista, vaan haluamme yksinkertaistaa järjestelmää, yksinkertaistaa menettelyä. Ja haluan hyvin yksinkertaisesti siis tätä asiaa teille selventää lihan merkitseminen tapahtuu kaikkien, kaikkien lihojen osalta samalla tavalla. Naudan lihan osalta menettelyä on mutkistettu hullun lehmän taudin vuoksi. Ja minä haluan todeta, että pidetään kiinni tästä vapaaehtoisesta järjestelmästä, mutta yksinkertaistetaan myöskin järjestelmää, koska me olemme vastuussa näistä hallinnollisista raskauksista, jotka haittaavat toimintaa Euroopassa ja meidän täytyy todella yksinkertaistaa tätä menettelyä kansalaistemme edun nimissä. Kiitokset. Grazie. La parola al commissario Reding. Kiitokset. Seuraavaksi komission jäsen Reding. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, komissio on kiitollinen parlamentille tuesta, jota se on osoittanut – ehdotukselle mahdollistaa nautaeläinten elektroninen tunnistaminen ja yksinkertaistaa naudanlihan vapaaehtoista merkitsemistä. Haluaisin kiittää erityisesti rouva esittelijä rouva Ookoniita hänen paneutumisestaan asiaan ja toivon, että hänen omistautunut työnsä johtaa siihen, että jo ensimmäisessä käsittelyssä saamme aikaan yhteisymmärryksen. Se olisi erittäin tervetullutta, koska tämä ehdotettu uusi säännöstö on mahdollisuus lisätä kasvua ja kilpailukykyä monien sidosryhmien osalta. Me kaikki tiedämme, että tämänhetkinen jäljitettävyysjärjestelmä on tehokas kuluttajan suojelun nimissä. Elektroninen tunnistaminen tekisi järjestelmästä vielä tarkemman ja nopeamman. Se parantaisi eläinten jäljitettävyyttä ja näin lisäisi elintarviketurvallisuutta ja mahdollistaisi tehokkaamman toiminnan sairaustapausten levitessä. Se myös kevestäisi hallintotaakkaa yksinkertaistamalla menettelyjä. Moderni teknologia on yksinkertaisesti napsautuksen päässä eurooppalaisille maataloustuottajille. Ja nyt on määrä laatia lainsäädäntöä, jolla he voivat ottaa tämän edistyksen ja kehityksen käyttöön ja hyötyä siitä. Jos ajattelemme horisontaalista EU-lainsäädäntöä, se on jo kehitettynä merkintää ajatellen. Se kattaa naudanlihan samalla tavoin kuin muun lihan. Siksi ei ole tarvetta ylläpitää erillistä hyväksyntämenettelyä naudanlihan tuottajille vapaaehtoisessa muodossa. Näin voitaisiin vapaasti ilmoittaa lisätietoja, eikä minkään tiedonannon tule tietenkään johtaa kuluttajia harhaan ja kaikkea valvovat toimivaltaiset viranomaiset. On muistettava, että tämänhetkiset säännöt, jotka koskevat naudanlihan jäljitettävyyttä, on koettu taakaksi komission tiedonannossa, joka koskee hallintotaakan purkamista EU:ssa. On puhuttu paljon näiden taakkojen purkamisesta. Nyt me myös toimimme ja kiitän parlamentteja siitä, että se on toiminut yhteistyössä kanssamme aivan oikeaan suuntaan. Grazie, commissario. Ora... Kiitoksia Seuraavaksi puheenvuoro on Görlingillä maatalousvaliokunnan nimissä. Kiitoksia puhemies. Haluan vain selvittää. Nikosen oli tosiaan agri kunnan esittelijä. Hän on hieman myöhässä matkustusongelmien takia, mutta hän saapuu tänne millä hetkellä hyvänsä. Eli minä en nyt Äh, puhu hänen puolestaan, vaan pidän sen puheen, jonka itse olin aikaista pitää hieman myöhemmin tämän prosessin aikana. Minulla on ollut ähm, äskettäin kokemuksia äh, lampaiden tunnistamisesta, merkintä, merkinnöistä. Omassa vaalipiirissäni tämä käytän, on otettu käyttöön suuresta vastustuksesta huolimatta ja nyt me olemme käyttäneet sitä tarpeeksi kauan huomataksemme, että ei se toimi tehokkaasti. Jotkut ö, maataloustuottajat eivät pidä sitä tehokkaana tai luotettavana ö, primaarijärjestelmänä, kun ajatellaan karjan liik- liik- liikuttelua ja liikkumista. Miksi me haluaisimme laajentaa järjestelmää nautaeläimiin ennen kuin me saamme nämä asiat selville ja miksi haluamme laajentaa sitä yli malkaan ennen kuin olemme varmoja siitä, että se varmasti tuo etuja, ja puhun nyt pakollisesta järjestelmästä. Monet maataloustuottajat ovat kauhuissaan siitä, että he eivät saa aikaan cross-compliance-etuja, ja heitä pelottaa tämä järjestelmä. Meidän täytyy nyt saada viranomaiset toimimaan älykkäämmin ja tehtävä myös paljon töitä sen puolestakin. Grazie, ora, eh. Kiitos. Seuraavaksi siirrymme puhujien poliittisten ryhmien nimissä, EPP-ryhmän nimissä, herra Liise, joka ei ole kuitenkaan salissa. Näin ollen ja hänellä on sijainen Rova Ajuso. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, haluan kiittää tästä Rova Oukonin tekemästä työstä. Mitä tulee tähän teemaan, haluan sanoa, että olen täysin samaa mieltä komission tekemästä ehdotuksesta, mitä tulee elektroniseen nautaeläinten tunnistamiseen, mutta en voi sanoa kuitenkaan sama, mitä tulee vapaaehtoisesta merkintäjärjestelmästä. Komission ehdotus on sen poistaminen, mutta se ei ole mielestäni hyvä ajatus, vaan sillä on ollut hyvin tärkeä rooli, kun kuluttajien luottamus Euroopassa on palautettu ja naudan lihaan ja erityisesti sen sivutuotteisiin on siis tällä tavalla luottamus palautettu. Hallinnolliset rasitteet tietysti ovat hyvä argumentti, mm, mutta uskon, että ne on hyvin tunnettuja kuitenkin tällä alalla ja senpä takia uskon, että tämä järjestelmä toimikin hyvin ja minun maani on myöskin hyvin paljon ponnistellut tämän asian asian eteen ja hyvin paljon eri tyyppistä lihaa on siis tältä pohjin todella merkitty. Vapaaehtoinen merkintä on hyvin tehokasta, kun pyritään eri lailla yksilöimään eri tuotteet, ja tämä on hyvin tärkeää ostopäätöksiä tehtäessä, mutta en usko, että kuluttajat kuitenkaan näkevät eroa pakollisten ja vapaaehtoisten merkintöjen välillä, vaan hyvin tärkeää on myöskin se, että he kiinnittävät paljon huomiota näihin vapaaehtoisiin merkintöihin juuri eh, tältä osin olen sitä mieltä, että tämä on otettava huomioon eh, tämä asetus ei ole täydellinen, mutta se tuo paljon hyvää ja erityisesti nämä eh, artiklat 17, 18, 19 tuovat tähän lisää äh, muun muassa valvontaa. Ja mahdollinen ratkaisu olisi tämän järjestön parantamiseksi se, että otettaisiin käyttöön alakohtaisia äh, naudanlihaa koskevia sääntöjä, kuten jo on olemassa joidenkin toisten, toisten tuotteiden osalta, esimerkiksi vaikkapa äh, kana- tai siipikarjan alalla. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että merkinnöillä on hyvin tärkeä rooli myöskin kuluttajille tällä hetkellä, kun he tekevät päätöksen yhdessä. Ja äh, tästä onkin jo tällä päätetty tällä tavalla, enkä ymmärrä, miksi tämän, tästä nyt sitten lähdemme tätä järjestelmää poistamaan. Kiitos. Grazie per il gruppo e... Kiitokset. SD-ryhmän nimissä Rotberg. Kolme minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, jos nyt 15 vuotta sitten BSE-kriisin aikana, kun olin puheenjohtajana valiokunnassa, joka asia selvitti. Jos silloin olisimme olleet yhtä pelokkaita, ei tänä päivänä naudanlihan osalta vallitsisi tällainen varmuus kuin nyt. 15 vuotta sitten oli ihan selvää, että eläinpassi otetaan käyttöön ja että tulee velvoitteeksi kaksi korvamerkintää. Nyt olemme jälleen epäröiviä. Tarvitaanko tosiaan kriisejä ennen kuin osataan tehdä oikeita päätöksiä? Esittelijä sanoi, että tässä ei niinkään ole kyse kansanterveydestä. Onpas. Juuri siitä tässä on kyse terveyspolitiikasta. Kans kansanterveydestä. Ja minä tunnustan, että tietenkin tällaisen velvoittavan elektronisen tunnistamisjärjestelmän käyttöönotto on melkoinen näkö. Sen eteen on ponnisteltava ja siitä on kuluja. Siksi minä olen ehdottanut, että me antaisimme kymmenen vuoden ylimenokauden, hyvät kollegat kymmenen vuoden, mutta sekin oli valiokunnan enemmistölle liikaa. He haluavat todella asettua kaikki äänestäjiensä eteen ja sanoa, että suhtautuvat kyllä kansanterveyteen vakavasti, mutta yksikään maataloustuottaja ei sanoisi, että ei tämä kymmenessä vuodessa onnistu. Sitten tuo vapaaehtoinen merkintä. Mehän olemme aina sanoneet, että me haluamme kannustaa maataloustuottajia tulemaan lähemmäs kuluttajia ja antamaan tietoja, jotka kiinnostavat kuluttajia. Minkä ikäisiä eläimet ovat, miten ne ovat eläneet, miten niitä on ravittu, miten ne ovat kasvaneet. Juuri tähän me annamme mahdollisuuden vapaaehtoisella järjestelmällä ja kaikissa jäsenvaltioissa tätä käytetään. Esittelijä ehdottaa nyt, että oleelliset merkinnät ehdot siitä, kuinka tämä toteutettaisiin, poistettaisiin. Eli meillä olisi järjestelmä, johon ei liity minkäänlaisia ehtoja. Kuka vakavissaan uskoo, että sellainen voisi toimia? Yksikään kansallinen viranomainen ei kykenisi näitä osia valvomaan. Kukaan ei pystyisi sitä tekemään. Haluttaisiin siis tuhota olemassa oleva järjestelmä. Onneksi ympäristövaliokunta ja esittelijä joutuu kuuntelemaan ympäristövaliokunta. Ympäristövaliokunta on enemmistöllään päättänyt säilyttää tämän olemassa olevan järjestelmän ja pyydän todella kaikkia kollegoja, että te tuette ympäristövaliokunnan tarkistusta, kun tästä huomenna äänestetään. Hyvät kollegat, minäkin olen sitä mieltä, että me voimme pohtia haluammeko yksinkertaistaa järjestelmää hallinnollisesti, mutta silloin on yksinkertaistettava järjestelmää ja hallintoesteitä ja mietittävä, miten voidaan purkaa hallintoesteitä viranomaisten kautta, mutta tässä ehdotettu tie on väärä tie. Pyydän todella, että kuluttajien edun nimissä ja Euroopan unionin maataloustuottajien edun nimissä vapaaehtoinen merkintä tehdään, kuten ympäristövaliokunta on ehdottanut. Kiitoksia. Grazie eh, per il... Kiitokset. Seuraavaksi ALDE-ryhmän nimissä Manna. Hyvä komission jäsen. Aluksi haluan kiittää kollega Okonia erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt tämän hyvinkin teknisen mutta keskustelua herättäneen aiheen tiimoilta. Elintarvikkeiden turvallisuus on varmasti asia, josta meidän on pidettävä viimeiseen asti hyvää huolta

Grazie eh, per il gruppo ECR. Kiitokset ECR-ryhmän nimissä. Wojciechowski. E, grupa konservatystów i reformatorów e, popiera. Kiitoksia. ECR-ryhmä tukee tätä mietintöä ja haluamme onnitella esittelejää. Me kannatamme sähköistä tunnistamisjärjestelmää joka on vapaaehtoinen. Ja täytyy muistaa se, että tällaisen järjestelmän käyttöönotto on vaikea ja erityisesti tuottaa suuria kustannuksia, erityisesti pienille maataloustuottajille. Ja siksi on hyvin tärkeää pitää kiinni vapaaehtoisuuden periaatteesta. Mitä sitten tulee nauta eh, lihan merkintöihin. Eh, haluan esittää tärkeän tarkistuksen sen suhteen, eh, että on tärkeää tehdä merkinnät kloonatuista eläimistä näihin tuotteisiin. Se on tällä hetkellä aika marginaalinen asia, mutta jos tämän tyyppistä lihaa käytetään, tullaan käyttämään, niin se täytyy tietysti merkitä hyvin tarkkaan. Russi. Kiitokset. Rossi, minuutti. Kiitos, rouva puhemies. Kuten muutkin kollegat ovat todenneet, että tämä, jos tätä ehdotusta ei muuteta, emme voi sitä hyväksyä. Itse asiassa tässä tuottajalle annetaan mahdollisuus käyttää elektronista tunnistamisjärjestelmää ja tällä tavalla toteuttaa jäljitettävyys se on hyvä, mutta toisaalta tässä halutaan myöskin puuttua tähän vapaaehtoiseen merkintäjärjestelmään. Ja tämä on aivan absurdia, ettei saa antaa lisätietoja näissä etiketeissä. Tällä tavalla täydennettäisiin tätä pakollista järjestelmää. Tämä toisi kuitenkin paljon lisätietoa, jolla voitaisiin vaikkapa toinen nautarotu toisesta erottaa. En ymmärrä, miksi komissio haluaa tämän järjestelmän poistaa? No aivan siitä syystä, että se tuo lisää hallinnollisia rasitteita mutta kysymys on kuitenkin maanviljelijöistä, tuottajista, jotka päättävät. He päättävät, haluavatko he käyttää tätä järjestelmää vaiko ei. Siis vastuu tässä on tuottajilla, eikä tämä ole ollenkaan avointa tällä tavalla. Kuluttajat joutuvat tästä maksamaan. Kiitokset seuraavaksi. Griffin puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Vapaaehtoinen järjestelmä, jota on esitetty, ei juuri vaikuttaisi Britanniaan, koska brittijärjestelmä on jo hyvin tehokas. Mutta olen kuullut monilta vaalipiiristäni sen huolen, että mikä tahansa, mikä liittyy esimerkiksi eläs, elävien eläinten kuljettamiseen, on hyödynnettävissä niin, että käytetäänkin samaa teuraseläinten kuljetukseen pitkän matkan yli. Tämä on täysin tarpeetonta nykyaikana jäähdytysjärjestelmien olemassa olevan ollessa ja siitä pitää luopua. Kuka tahansa, joka on huolissaan eläinten hyvinvoinnista, miettii sitä, että että esimerkiksi rituaaliteurastuksella tapetut eläimet olisi merkitty, jotta kuluttajat tietävät, mistä on kyse ja voisivat reagoida vastaavasti. Kiitoksia. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi muut puhujat. Ensiksi Schnellhardt, puolitoista minuuttia. Meine Damen und Herren. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, täällä on jo sanottukin e, jo PSE-kriisin yhteydessä monta vuotta sitten me teimme toimenpiteitä. Niissä on mukana sekä pakollisia että vapaaehtoisia toimia, jotka johtivat siihen, että saimme takaisin kuluttajien luottamuksen lihatuotteita kohtaan. Ja nyt kun mietin näitä vapaaehtoisia merkintöjä, niin on syntynyt sellainen systematiikka, että se on aiheuttanut sanot aikaa myös kilpailua markkinoille, että minä en ainakaan haluaisi jättää näitä pois, näitä merkintöjä. Ja siksi minä en pidä siitä, jos komissio poistaa nämä vapaaehtoiset merkinnät. Tietysti meidän täytyy vähentää byrokratiaa ja kyllähän esittelijäkin on esittänyt ehdotuksen siitä, miten me saamme nämä asiat mukaan. Esimerkiksi artikla 7 kieltää väärinkäytökset ynnä muuta, mutta haluan kysyä komissiosta, komissiolta, että onko nyt näiden elintarvikemerkintöjen ja informaation avulla mahdollista se, että me saamme aikaan valvontaa ja että nämä asiat myös menemme täsmällisesti vai jäisikö se jäsenmaiden huoleksi. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä. Vapaaehtoiset merkinnät täytyy säilyttää, ne ovat hyvin tärkeä osa kuluttajajärjestelmässä. Mitä sitten tulee eläinten elektroniseen tunnistamiseen tai eläinten merkitsemiseen, jos puhutaan siitä, että sähköinen järjestelmä ei toimi, että silloin sitä ei oteta käyttöön, niin se otetaan heti pois ja sitten katsotaan, kysytään teknikoilta, mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta se, että nämä kaksi asiaa heti peräkkäin otetaan käyttöön sisämarkkinoilla, niin eihän se kyllä voi toimia. Me tarvitsemme yhden järjestelmän, jota kauppa voi käyttää. Ja minun mielestäni se voisi hyvin olla tuo sähköinen tunnistamisjärjestelmä, jos maataloustuottajat valittavat siitä, että heitä sitten täydentävien ehtojen puitteissa rankaistaan, niin eikö silloin tämä sähköinen tunnistamisjärjestelmä olisi paljon varmempi heti, kun se saadaan ajan tasalle. Kiitos. Grazie. La parola all'onorevole Ars. Kiitos. Herra Arsenis, puolitoista minuuttia. Rouva puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Valitettavasti olen joutunut toteamaan, että parlamentissa ja ympäristövaliokunnassa on hylätty tarkistus, joka koskee naudan lihatuotteiden merkintää modifioidussa muodossa. Kuluttajat haluavat tietää, mitä he syövät. Kuluttajien on myös tiedettävä, miten he voivat valita. Miksi tuetaan yksinomaan yritysten etuja? Aivan samoin voidaan todeta jäljitettävyydestä. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Jos kerran meillä on elektroninen tunnistaminen, joka lisää jäljitettävyyttä, sillähän voidaan suojella ihmisiä kuolemalta, sairauksilta, epidemioilta. Haluan kiittää esittelijää yhtä lailla kuin rouva Roth Berentiä, joka on tehnyt tässä erinomaista työtä. Ja täysistunnon äänestyksessä toivon, että saamme vielä muutettua joitakin komission esityksen kohtia niin, että viime kädessä suojelemme kansalaisten oikeuksia ja kansanterveyttä. Grazie. La parola all'onore. Kiitos. Seuraavaksi Raimers, puolitoista minuuttia. Presidentin. Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, arvoisa komission jäsen. Minä uskon, että meidän on oltava hyvin tarkkana sen suhteen, että me keskustelemme täällä kahdesta eri teemasta. Minä lähde nyt vapaaehtoisesta lihamerkinnöistä puhumaan, vaan puhun elektronisesta, eläinten elektronisesta tunnistamisesta. Ja tässä minun täytyy sanoa, puhua Rova Scherhardia vastaan. Lampaan, lampaiden pitäjät sanovat, että heillä on suuria ongelmia elektronisen tunnistamisen suhteen, koska siellä on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 koska siellä tekniikka ei yksinkertaisesti toimi. Ja sitten kun tulee virhe, niin se menee sitten tämän maataloustuottajan piikkiin. Ja se ei voi käydä, se ei käy päin ja tämä meidän täytyy välttää nautojen kohdalla ja siksi on hyvin tärkeää, että tulevaisuudessa pidämme nämä merkit, merkinnät vapaaehtoisina nautojenkin kohdalla niin kauan kuin järjestelmä on näin epäkypsä. En tarkoita sitä, etteikö tätä järjestelmää pitäisi kehittää, mutta me tarvitsemme aikaa sen järjestelmän kehittämiseen. Muuten se ei onnistu ja on hyvin tärkeää nimenomaan kansanterveyden kanssa kannalta, että elektroninen tunnistaminen voidaan asettaa kyseenalaiseksi silloin, kun se ei toimi kunnolla mikä eh, kansanterveyttä varten me tarvitsemme nimenomaan varmuutta ja turvallisuutta. Ja niin kauan kuin tätä varmuutta ei ole, niin meidän pitäisi pysyä vapaaehtoisissa toimissa. Kiitoksia. Grazie. La parola Kiitos. Seuraavaksi Bafton minuutti. Madam President. Puhemies, minua huolettaa kovasti tämä ehdotus. Olen ollut täällä monasti eh, puhumassa lampaista ja toivon mukaan eh, komissio on nyt ottanut opiksi eh, tältä alalta, tällä alalla tehdystä virheestä. Ja jos jotakin nyt sitten tehdään, niin se on tehtävä maapohjaisesti ja viiden vuoden päästä parlamentti voi sitten miettiä pakollista järjestelmää naudoille. Brittiläinen järjestelmä toimii loistavasti niin, että pitäisi olla mahdollista yksilöiden päättää äh, sen muuttamisesta. Ja ähm, ei tarvita, äh, jos tulee virheitä, niin tietysti tietystä äh, rangaistuksesta on siinä yhteydessä määrättävä. Äh, mutta joka tapauksessa brittituottajat äh, ovat äh, olleet tässä haavoittuvaisia monta kertaa. Äh, karjat, karja on ulkona ja sen takia nämä merkit monesti katoavat. Ja nyt on muistettava, että nyt vasta ala on päässyt pienoiseen nousuun ja tietysti myöskin rehukustannukset ja ulkomainen tuonti ovat olleet tässä haittoina. Nyt jos vielä tähän tuodaan lisää vaikeuksia, niin uskon, että tällä pakotetaan alapolville. Grazie. La parola all'onorevole Fer- Kiitokset. Fernandes, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Elintarviketurvallisuus on erittäin tärkeä kansalaisten huolenaihe Euroopassa ja meidän täytyy varmistaa elintarviketurvallisuus. Kuluttajan täytyy saada selkeää objektiivista tietoa, joka nousee yksinkertaisesta ei-byrokraattisesta prosessista. Naudanlihan merkintöjen, merkinnät ovat äärimmäisen tärkeitä ja sen, sillä täytyy pystyä estämään se, että kuluttajat saavat väärää tietoa esimerkiksi siitä, miten eläimet on kasvatettu, mitä rotua ne edustavat, mistä päin, mistä liha on kotoisin ja niin edelleen. Tämän informaation täytyy vastata kuluttajien kysymykseen. Naudanliha on erittäin herkkä tuote eh, sisämarkkinoilla ja siihen kohdistuu suurta painetta kolmansien maiden taholta suuria vaatimuksia eh, tuotantojärjestelmien ja eläinten hyvinvoinnin suhteen täytyy asettaa meidän täytyy alistaa nämä suurille määräyksille. Mielestäni merkintäjärjestelmää täytyy parantaa, mutta siinä täytyy olla konkreettiset säännöt ja niiden täytyy olla samat kaikille jäsenmaille. Tietysti aina noudattaen yhteisöllistä järjestelmää, joka tekee mahdottomaksi sen, että kilpailu vääristyy, kun eri maissa noudatetaan erilaista järjestelmää. Mielestäni pitäisi olla pakollista kaikille jäsenmaille saman tapaan kuin tällä hetkellä toteutetaan siipikarjan ja kanan ja munien kohdalla. Kiitos. Per un minuto e Kiitos. Tänään se Puolitoista minuuttia. Vă mulțumesc, doamna președinte. Stimați colegi, doresc să menționez faptul că... Rakkaat kollegat, haluaisin mainita sen seikan, että vaikka elektroninen nautojen tunnustaminen saattaa tuntua pk-yrityksille suurelta taloudelliselta taakalta, niin ei pidä kuitenkaan unohtaa, kuinka tärkeä tämä asia on elintarviketurvallisuutta ajatellen. Näinpä. Mikä sitten onkaan äh, tämän järjestelmän luonne, onko se vapaaehtoinen tai pakollinen, niin jäsenvaltioiden täytyy pakollisesti kuitenkin helpottaa helpottaa äh, tämän järjestelmän soveltamista pientuottajien osalta tukemalla heitä äh, joko valtion tuilla tai ja olemassa olevalla järjestelmällä. Uskon, että teknologian edistyminen varmasti paremmin antaa mahdollisuuden valvoa eläinten terveydentilaa ja tarvitsemme tässä juuri parempaa äh, toimintakapasiteettia ja myöskin parempia tietopankkeja ja meidän on tehtävä kaikkemme, jotta jäsenvaltiot nyt lähtevät olemassa olevaa lainsäädäntöä ja uusia teknologioita laittamaan täytäntöön. Ei pidä unohtaa, että tämä teknologia myöskin antaa mahdollisuuden paremmin toteuttaa eläinten hallinnointijärjestelmää ja maksujärjestelmiä. Ja tällä tavalla tarvitaan tietysti myöskin sitä, että parannetaan tätä kautta avoimuutta niissä tiedoissa, joita kuluttajalle annetaan. Sen takia vapautun järjestelmä olisi hyvä säilyttää. Kiitokset. Bizzotto. Minuutti. Puhemies, vapaaehtoisen merkinnän poistaminen naudanlihan osalta ei ole järkevää. Se on huono päätös sekä tuottajan että kuluttajan kannalta. Komissio puhuu aina avoimuudesta ja kuluttajan suojasta, mutta nyt tehdään täysin päinvastoin eh, niin, että häivytetään koko merkintäjärjestelmä. Tämän määräyksen myötä markkinat heikkenevät ja nimetön teollisuus, jäljitelmäteollisuus saa mahdollisuuden. Yksi kolmesta naudanlihapihvistä Italiassa tulee ulkomailta eikä tiedetä tarkalleen mistä. On äärimmäisen tärkeää, että tiedetään alkuperä, tiedetään mitä ravintoa nautaeläimet ovat nauttineet, enkä ymmärrä miksi komissio on poistamassa tämän järjestelmän. Se on ollut vapaaehtoinen, toiminut erittäin hyvin. Kansalaisilla on oikeus tietää, mitä he ostavat ja mitä he syövät. Tätä tietä Euroopan on kuljettava. Huomisessa äänestyksessä, hyvät kollegat, meillä on siis melkoinen vastuu. La parola Kiitokset. Herra Liise, kaksi minuuttia. Frau President. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Minä haluan aivan ensimmäiseksi kiittää Silvi Okonita, joka on tehnyt kovan työn. Tämä ei ole ollut mitenkään yksinkertainen asia valiokunnassa, koska siellä on ollut hyvin erilaisia näkemyksiä, eikä varmasti ole mikään salaisuus sekään, että ryhmän sisälläkin on ollut erilaisia painotuksia uskoakseni tämä on joka tapauksessa erittäin hyvä lähtökohta neuvotteluille neuvoston, ministerineuvoston kanssa. Meidän, meille kuluttajansuoja on kaikkein tärkein prioriteetti. Me olemme oppineet BSE-kriisistä paljon ja tämä läksy on hyvässä muistissa ja tietysti maataloustuottajat me ovat myös tehneet selvästi sen, että meidän täytyy vielä tarkemmin pitää huoli siitä, että sellaiset säännöt, jotka on yhdessä sovittu, että niistä myös pidetään kiinni. Me emme halua turhaa byrokratiaa, mutta tämä on nyt juuri se suuri taiteilu tässä. Miten saamme maksimaalisen kuluttajan suojan ilman, että tulee turhaa byrokratiaa? Tämän takia me olemme ryhmässä käytyjen intensiivisten keskustelujen jälkeen tuonneet artikla 1.14 täsmennyksen. Siinähän olisi tarkoitus elintarvikemerkintöjen puitteissa antaa tietoa, jotka ovat tähän mennessä olleet vapaaehtoisten merkintöjen piirissä, mutta me haluamme, että tätä myös, me haluamme tätä myös valvota. Kollega Schnelle esittikin komissiolle ihan oikean kysymyksen, miten voidaan varmistaa se, että tässä ei kuluttajia johdeta harhaan, ja me sanomme, että toimivaltaisten viranomaisten täytyy kontrolloida tätä ja että sanktioitakin sitten määritellään tällaisia väärinkäytöksiä varten. Huomisen äänestyksen jälkeen me lähdemme neuvottelemaan ministerineuvoston kanssa ja minun mielestäni kaikkien osapuolten täytyy siinä neuvottelussa olla joustavia, jotta me voimme tavoittaa tai saavuttaa yhteisen tavoitteen. Ja ehkäpä vielä neuvoston kanssa käydyissä neuvotteluissa tulee vielä uusiakin asioita esiin, jotka sitten lopulliseen tekstiin täytyy saada. Kiitoksia paljon. Grazie, la parola all'onore. Kiitos. Seuraavaksi herra Pirillo, puolitoista minuuttia. Modifica del regolamento 1760. Kiitoksia puhemies. Tämän vuoden 2000 asetuksen 1760 muuttaminen, kun kyseessä on nautaeläinten elektroninen tunnistaminen ja naudanlihan vapaaehtoinen merkintä. Tämä koko toimi on äärimmäisen tärkeä ajatellen laadukkaan naudanlihatuotannon ylläpitämistä ja kuluttajille tiedottamista sekä elintarviketurvallisuutta. Jos komissio poistaa vapaaehtoisen merkinnän, kaikki tämä katoaa, kaikkea tätä heikennetään. Kyseessähän on tiedonanto kuluttajalle. Kyseessä on esimerkiksi teuras ikä, nautittu ravinto ja kaikki tämä lisätieto on äärimmäisen tärkeää. Näin kuluttaja voi tehdä tietoisemman valinnan ja hän voi saada tästä tiedosta myös lisäarvoa itse tuotteelle komissio esittää kritiikkiä vapaaehtoista merkintää kohtaan, eh, toteaa, että se aiheuttaa huomattavia hallinnollisia taakkoja, mutta niitä ei kuitenkaan verrata etuihin, joita vapaaehtoinen merkintä tuo mukanaan. Eh, onhan olemassa riippumattomia tahoja, joiden tutkimukset osoittavat, että kustannukset ovat aivan oikeutettuja, kun on kyse lisätiedon ilmoittamisesta kuluttajille. Näin suojellaan kuluttaja. Eli artiklat 16, 17 ja 18 komission ehdotuksessa pitäisi mielestäni poistaa. Per un minuto e trenta. Kiitos. Sarbu, puolitoista minuuttia. Kiitos. Kolmas osa romanialaisesta työskentelee maatalouden piirissä ja suurin osa on pientuottaja. Meidän on todella oltava vastuullisia niistä vaikutuksista, joita lainsäädännöllä heihin tulee olemaan. Heille eurooppalainen politiikka on monasti mahdotonta toteuttaa käytännössä se on liian byrokraattista ja mm, tietysti kompromisseja ei voida tehdä elintarviketurvallisuudessa, mutta meidän ei pidä myöskään ryhtyä toimiin, jotka vaarantavat pientuottajien toiminnan. Mitä tulee pakolliseen nautojen elektroniseen tunnistamiseen, tietenkään pientuottajat eivät joudu tässä, saa joutua tässä maksumiehiksi elektroninen tunnistaminen pitäisi saada vapaaehtoiseksi. Näiden tuottajien täytyy voida hyötyä suojelusta ja tuista, koska hehän tuottavat kaikkein turvallisimpia elintarvikkeita ja ilman mitään haittaa myöskään ympäristöä. Grazie, la parola. Kiitokset. Nicholson, minuutti. Uh, uh, Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää erittäin hyvästä yhteistyöstä, joka meillä tämän prosessin aikana vallitsi. Uh, ja voin varmasti sanoa teille ja vakuuttaa teidät siitä, että naudanlihan merkitseminen ja vapaaehtoinen tunnistaminen ovat asioita, jotka ovat menossa eteenpäin. Minä kannatan elektronista tunnistamista naudan eläinten kohdalla – vapaaehtoisesti. Minä, minun mielestäni se on paras tie eteenpäin. Ehkä tulevaisuudessa voimme palata vielä tähän ja miettiä sitä uudestaan, mutta mielestäni tällä hetkellä meidän pitäisi kulkea tätä tietä, eikä mennä pakollisuuteen, kuten täällä jotkut ovat vaatineet. Minä kannatan sitä, että sähköistä elektronista tunnistamista Karjalle viedään eteenpäin. Se voisi olla erittäin hyvä, mutta me olemme nähneet nämä ongelmat lampaanhoidossa ja meillä on vieläkin hyvin paljon ongelmia. Moni monilla lampaan hoitoa harrastavilla maataloustuottajilla on suuria ongelmia ja tämä ei ole kunnolla valmisteltu, joten minä todellakin odotan innolla sitä, että saamme tämän teknologian siihen vaiheeseen, että Euroopan unioni voi tästäkin asiasta säätää ja ehkä se sitten laajenee kansainvälisestikin koskemaan muita maita. Kiitos. la parola Kiitos. Kiitos. Dots. Puolitoista minuuttia. Thank you. Kiitoksia, rouva puhemies. Naudan sähköisen naudanlihan elektronisen tunnistamisen osalta seuraisi se, että kaksinkertainen hallintojärjestelmä poistuisi ja tämän pitäisi helpottaa hallintotaakkaa maataloustuottajien ja viranomaisten osalta. Jäsenvaltiolla pitäisi olla mahdollisuus joustavasti valita se järjestelmä, joka sopii parhaiten niiden maataloustuottajille, karjamarkkinoille ja muille prosesseille. Yhdistyneessä kuningaskunnassa suuri osa maataloustuottajista ei käytä elektronista tunnistamista ja olisi väärin tehdä siitä pakollinen myös ajatellen tuntuvia hyötyjä kuluttajalle ja veronmaksajalle. Lampaiden elektroninen tunnistaminen on ollut vain tarpeetonta byrokratiaa, koska sataprosenttista tarkkuutta ei ole voitu saavuttaa teknologisten puutteiden vuoksi. Ja ellei komissio ole tässä pragmaattisempi, Pohjois-Irlannin, yhdistyneen kuningaskunnan, koko Euroopan maataloustuottajat saavat tarpeettomasti rangaistuksen sääntöjen noudattamisessa. Tämä ei ole oikein, että asia käsitellään muilla aloilla ennen kuin lammasmerkintä on hoidettu kuntoon. Meidän on saatava aikaan sellainen lähestymistapa, jossa on joustavuutta, joka ei ole maataloustuottajille ja jatkokäsittelijöille eh, lisää taakkaa aiheuttava ja antaa kuitenkin kuluttajille mahdollisuuden tehdä valistunut valinta. Tämä on huomattavan tärkeää. Grazie. Ora la parola agli oratori che l'hanno... Kiitos. Sitten eh, siirrymme spontaaneihin puheenvuoroihin. Nicolescu aluksi. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă alătur colegilor care au salutat până acum propunerea comisiei. Kiitos puhemies. Minä olen pitänyt hyvänä komission ehdotusta elektronisen eh, tunnistamis, tunnistamisjärjestelmän käyttöönottoa vapaaehtoisena. Tässä on useita eh, etuja, mitä tulee jäljitettävyyteen ja tätä täytyy todella puoltaa vapaaehtoisena. Jäsenvaltiot voivat sitten tehdä sitä pakollisen järjestelmän, mutta ilman, että pientuottajien toiminta vaikeutuu. Jos poistamme tämän elektronisen tunnistamisen, niin kuluttajat äh, voivat valita tieten äh, kaikki asian haarat ja tässä voidaan toimia myöskin ilman byrokratiaa. Sen takia olen äänestänyt niiden tarkastusten puolesta, jotka tähtävät tämän järjestelmän säilyttämiseen. Kiitos. Jaar. Kiitoksia rouva puhemies ja kiitoksia esittelijälle. On aivan itsestään selvää, että me haluamme yksinkertaistamista ja byrokratian keventämistä ja me haluamme helpompia menettelyjä. Ja toisaalta me kuitenkin haluamme se, että elektroniset tunnistamisjärjestelmät toimivat jäsenmaissa. Siksi meidän täytyy tunnustaa se, että jäsenvaltioissa toimeenpanoaste on hyvin erilainen ja tämä johtaa poliittiseen kompromissiin eh, siitä, että nautojen elektronista tunnistamista ei kielletä, vaan sitä vapaaehtoisesti kehitetään eteenpäin. Sitten minä lähden vielä siitä, että talous vapaaehtoisesti tulee eh, ottamaan käyttöön nautojen merkitsemisen vapaaehtoisella pohjalla ja siksi mielestäni on hyvä lähtökohta se, että asiat perustuvat vapaaehtoisuudelle. Minä uskon, että me tulemme tarkastelemaan tätä asetusta uudelleen, emmekä vasta kymmenen vuoden päästä, sillä meidän täytyy ottaa huomioon se, että maataloustuottajilla on tämä ikään kuin polttomerkki tai leima, mikä on aiheutunut näistä lampaiden kohdalla olleista vaikeuksista, ja siksi he suhtautuvat tähän ehdotukseen kielteisesti. Kiitos. Kiitos, Koskot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 myös ympäristövaliokunnassa ja olen ollut mukana tätä asiaa käsiteltäessä. Komissio ei tässä ota huomioon tärkeimpiä toimijoita, karjan kasvattajia. Nimittäin ehdotuksessa ehdotetaan kiellettäväksi vapaaehtoinen merkintä. Puhutaan pelkästä velvoittavasta merkinnästä, tunnistamismerkinnästä. Ne järjestöt, jotka edustavat karjan kasvattajia, ovat pyytäneet, että ne voisivat jatkaa vapaaehtoista merkintää tämä mahdollisuus haluttaisiin säilyttää ja maatalousvaliokunnassa pyrimme huolehtimaan siitä, että maataloustuottajat voivat mahdollisimman avoimella tavalla välittää tietoja tuotteista, joita he haluavat tuoda markkinoille. Kyse on siis avoimesta tiedonvälityksestä tuottajalta ja toisaalta halutaan estää vapaaehtoiset merkinnät, jotka ovat juuri tällaisia Tämä koko valinta on äärimmäisen vaikea, jos halutaan toisaalta taata laatu. Muutoin voimme havaita, että tämän tyyppiset merkinnät kärsivät. Siis kyseessä ovat maataloustuottajat, jotka haluavat itse täyttää omat velvoitteensa ja toimia uraurtavasti. Valitettavasti tällainen ei näköjään aina käy. Kiitos. Abständen leben Arvoisa puhemies, meillä on ollut elintarvikeskandaaleja säännöllisin väliajoin ja siksi onkin hyvin mukava asia, että kuluttajien luottamus voidaan palauttaa kunhan nämä toimet eivät vain aiheuta sitten maataloustuottajille valtavia kustannuksia, sillä mehän tiedämme, että viime aikoina kustannukset ovat olleet suhteettoman korkeita ja kasvaneet suhteettomasti siihen nähden, miten maataloustuottajien tulonmuodostus on kehittynyt. Dieselin öö, hinta on noussut ja niin edespäin. Eh, ja jos kaikki eh, perushinnat nousevat, niin silloin hyvätkään eh, säännökset ja uudet menetelmät eivät välttämättä saa nimenomaan pienviljelijöitä tukea taakseen. Tässä mielessä Euroopan unioni on vetänyt mielestäni oikeat johtopäätökset näistä kuulemisista, nimittäin se, että pakollinen elektroninen tunnistaminen saattaisi aiheuttaa joillekin maatalousyrittäjille taloudellisia haittoja, ja sitähän me emme halua. Kiitos. Grazie. La parola al... Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro on komissio. Um, Arvoisa puhemies, tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen keskustelu ja olen kuunnellut sitä hyvin tarkoin, hyvin tarkoin näitä erilaisia näkemyksiä, joita täällä on esitetty. Haluan kertoa teille, että komission puolesta olemme sitä mieltä, että ehto, ehdotuksemme on sekä eläinterveyden, julkisen terveyden että elintarviketurvallisuuden kannalta myönteinen. Myös byrokraattisten rasitteiden vähentäminen naudanlihan tuottajilta ja koko lihasektorilta on tärkeä tavoite. Ja haluan muistuttaa teitä, että nimenomaan tämä parlamentti äänesti päätöslauselman puolesta, jossa vaadittiin, että komissio vähentää byrokraattisia rasitteita ja taakkoja ja koko tämä parlamentti kannatti tuota ehdotusta. Mitä nyt sitten tulee näihin yksittäisiin erityisongelmiin, me emme tarvitse erityistä autorisointiprosessia vapaaehtoisille naudanlihamerkinnöille kun vapaaehtoisuutta sovelletaan. On myös tärkeää äh, panna merkille se, että vapaaehtoinen naudanlihan merkitseminen nimenomaan käsittää laatutietoa, laatuinformaatiota eikä välttämättä terveysinformaatiota. Terveyskysymykset, kuten myös jäljitettävyys, äh, ne taataan nimenomaan pakollisella naudanlihan merkitsemisellä eikä vapaaehtoisella naudanlihan merkitsemisellä. Ja tämä on syy siihen, Miksi, arvoisa puhemies, olen sitä mieltä, että olisi hyvin tärkeää, että parlamentti antaa suostumuksensa tähän, jotta voimme ryhtyä tarvittaviin neuvotteluihin, tai parlamentti itsekin voi ryhtyä niihin, ja tämä loppujen lopuksi johtaisi elektronisen tunnistamisen kehittämiseen. Ne, jotka haluavat ottaa sen käyttöön, olisivat sitten siinä mukana ja tämä tietysti loppujen lopuksi myös toisi esiin järjestelmien haavoittuvuuden ja niiden kustannukset, laskisi siis näitä kustannuksia ja, ja vähentäisi järjestelmän haavoittuvuutta, haavoittuvuutta nimenomaan pienille maataloustuottajille. Kiitoksia. Kiitos komission jäsen. Seuraavaksi puheenvuoro on esittelijä Okonilla. Kiitos rouva puhemies, arvoisa komission jäsen, rakkaat kollegat. Ensin haluan kiittää varjoesittelijöitä, jotka ovat rakentavasti työskennelleet tässä mukana. Ja haluaisin sanoa, että julkinen terveys, kansalaistemme terveys, Euroopan kansalaisten terveys on erittäin tärkeä kysymys minulle, mutta tässä ei pidä kuitenkaan tältä osin pelkästään tarkastella tätä asiaa. On olemassa nautojen tunnistamisjärjestelmä. Se ei ole elektroninen, mutta se on olemassa ja jäljitettävyys on todella laadukasta sen pohjalta. Ei sitä pidä siis asettaa kyseenalaiseksi, vaan tässä tarkoitus on sanoa, että koton herra Bafton tuossa sanoi ja Remers ja Gerling sanoivat, että teknologia tunnistamisessa – ei tunnu kuitenkaan olevan täysin luotettava, niin että odottakaamme vielä lisää takeita siitä, että lampaiden merkintä tai että tämä elektroninen tunnistamisjärjestelmä olisi todella luotettava, että siitä tulisi pakollinen. Ja itse asiassa minä hyväksyin ilman sarvia ja hampaita sen, että, että, että tarkistelisimme asiaa uudelleen viiden vuoden päästä, kun teknologia on kehittynyt ja että voitaisiin todella saada laadukas elektroninen tunnistamisjärjestelmä. Mutta kysymys on myöskin konjunktuureista en halua asettaa myöskään kyseenalaiseksi Euroopan kansalaisten terveyttä sanoen, että meidän täytyy nyt antaa maatalous alan, naudan liha-alan mahdollisuus luonnollisesti mm, pakottaa tämän järjestelmän käyttöön. Mikrosiru maksaa yhden euron per nauta ja tietojärjestelmä kuitenkin on hyvin kallis sen lisäksi. Ja nyt tietysti tällä hetkellä viljelijöiden, maan tuottajien kilpailukyky on kärsinyt ja myöskin suhdanteet ovat hyvin epäedullisia heille. Toisekseen haluaisin sanoa Rova Bisottolle esimerkiksi, että minä en millään lailla lähde poistamaan Ähm, tuota, ähm, vapaaehtoista merkintäjärjestelmää ei missään nimessä, vaan kuten äh, komissio jäsen aivan oikein sanoi, äh, kyse ei ole siitä, että vapaaehtoinen järjestelmä poistetaan, vaan että yksinkertaistetaan tätä järjestelmää ja sen menettelyjä. Kaikki julkiseen terveyteen liittyvät seikat tulevat tässä eh, pakollisessa merkinnässä esille, niin että ei pidä millään lailla asettaa kyseenalaiseksi eh, kaikkia näitä eh, tietoja merkeissä tai etiketeissä, ja vielä erälle kollegalle, joka totesi, että tässä tulee oikeus juridinen tyhjiö merkintöjen osalta. Minä vahvistan tämän ei, vaan meidän täytyy todella 1169 kautta 2011 asetusta toteuttaa. Kysymys on kuluttajien edusta, aivan oikein komission edustajakin näin sanoi. Horisontaalinen lainsäädäntö määrää näin ja siinä kysymys on kaiken tyyppisestä lihasta, naudan liha, siis samalla tavalla kuin muutkin ja kaikki Envin kompromissit ja myöskin minun kompromissini on hyväksytty niin, että haluan kiittää lämpimästi kollegoita siitä, että huomenna seurasitte minun kantaani huomisessa äänestyksessä. Ja vielä korostan sitä, että pyrimme sopuun ensimmäisessä käsittelyssä, jotta tämä kaikki tapahtuisi siis ensimmäisessä käsittelyssä. Ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että artiklan 57 mukaisesti Euroopan parlamentin työjärjestyksessä pyytäisin huomenna, että että lopullista äänestystä äh, päätöslauselmasta lykättäisiin ja että näin voisimme suoraan mennä trilogiin ja että sitten palaisimme täysistuntoon suoraan, jotta täällä voitaisiin äänestää lopullisesta neuvottelutuloksesta ensimmäisessä käsittelyssä. kiitoksia. Grazie, onorevole Okuni. Eh, Kiitokset, rouva Okuni. Tämä keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan huomenna kello 12. Esityslistan mukaisesti siirrymme nyt rouva Flotren mietintöön Euroopan maiden alueen epäilty käyttö Seijaan vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen. Annan puheenvuoron esittelijä Flotrelle 5 minuuttia. Kiitoksia puhemies. Näiden yhdeksän kuukauden